puhujalistaa eikä myöskään oteta sinisen kortin kysymyksiä. Puheenvuoron saa ensin äh, Latvian äh, pääministeri Lain Juutas Straujum. Olkaa hyvä. Hyvää huomenta, arvoisa Euroopan parlamentin puhemies, Euroopan komission puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet ja komission jäsenet. Aluksi haluaisin kiittää Euroopan parlamentin puhemies Schulzia erinomaisesta yhteistyöstä puheenjohtajakautemme aikana. On suuri kunnia puhua tänä aamuna täällä Euroopan parlamentissa menestyksekkään kuuden kuukauden jälkeen keskustellaksemme Latvian puheenjohtajakauden tuloksesta. Tämä on ollut haastavaa aikaa, tämä on ollut todella eteenpäin menevää aikaa, tämä on ollut todella hyvä kokemus Latvialle. Meillä oli kolme tavoitetta, kilpailukykyinen Eurooppa, digitaalinen Eurooppa ja sitoutunut Eurooppa. Elämä tietysti toi tähän uusia vivahteita, terroristi-iskut ja humanitaarinen kriisi Euroopan rajoilla olivat asioita, jotka vaativat Euroopan unionin välitöntä reagoimista. Tällä hetkellä tietysti kaikki ajatuksemme ovat Kreikassa. Latvia on johtanut neuvostoa hyvin epävarmoina ja epävakaina aikana, mutta olen ylpeä siitä, että Latvia on menestyksekkäästi hoitanut ensimmäisen puheenjohtajuuskautensa ja tämän, sen jälkeen, kun olemme nyt kymmenen vuotta olleet Euroopan unionin jäseniä. Me olemme saavuttaneet tavoitteemme, olemme työskennelleet määrätietoisesti tavoitteidemme eteen ja erityisesti mitä tulee kansalaisyhteistyöhön, kuntaan ja sosiaaliseen vuoropuheluun. Arvoisat kuulijat, puheenjohtajakautemme valmisteluvaiheessa kävimme tiivistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin edustajien kanssa ja tämä antoi meille paljon uutta ajateltavaa puheenjohtajakauttamme varten ja olen varma siitä, että ellemme olisi tehneet niin tiivistä yhteistyötä muiden toimielinten kanssa, emme olisi saavuttaneet näin hyviä tuloksia. Yhteistyö toimielinten välillä on tärkeää myös kansalaisten luottamuksen vahvistamiseksi. Latvian puheenjohtajakauden nimissä haluan kiittääkin tässä yhteydessä Euroopan parlamenttia erinomaisesta yhteistyöstä puheenjohtajakautemme aikana. Erittäin hyvä ja rakentava yhteistyö auttoi meitä menemään asioissa eteenpäin käytännönläheisesti ja tehokkaasti. Pystyimme pureutumaan kaikkiin prioriteettikysymyksiin jokapäiväisessä työssämme ja reagoimaan nopeasti myös uusiin ilmeneviin ongelmiin. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin edustajat, komission edustajat, me olemme tehneet paljon työtä erinäisten lainsäädäntöhankkeiden parissa. Olemme päässeet eteenpäin monella rintamalla, olemme tehneet tärkeitä päätöksiä ja saavuttaneet konkreettisia tavoitteita. Nyt kun katson taaksepäin, mitä olemme saavuttaneet kuuden kuukauden aikana, niin voin todeta, että kaikista tärkeimmät saavutukset olivat juuri sellaisia, jotka tuovat hyötyä kaikille Euroopan kansalaisille. Ensiksi ESIR, Euroopan strategisten investointien rahasto. Hyvin lyhyessä ajassa saavutimme tuloksen ESIRissä ja siitä on hyötyä monelle osapuolelle jo kesän aikana rahasto aloittaa toimintansa ja kerää rahoitusta eurooppalaisille hankkeille. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää komissiota ja parlamenttia intensiivisestä työskentelystä tämän tärkeän asian parissa. Toiseksi energiaunioni. Olemme luoneet hyvän perustan eurooppalaiselle energiaunionille ja tarkoituksena on vahvistaa Euroopan unionin jäsenmaiden energiariippumattomuutta ja hahmotella yhteistä energiapolitiikkaa. Työssämme olemme keskittyneet siihen, että voimme taata vakaat ja ennakoitavat energian hinnat kuluttajille. Haluamme saada aikaan toimivat energian yhteismarkkinat ja saada lisätietoa energian tarjonnasta. Latvian puheenjohtajakaudella on saavutettu merkittäviä päätöksiä energiaunionin eteenpäin viemiseksi. Tarkoituksena on saada aikaan vähähiilinen talous, jonka avulla voidaan myös saavuttaa energiariippumattomuus. Latvian puheenjohtajakaudella saatiin aikaan sopimus ilmastositoumuksista. Määrittelimme yhteiset ilmastonsuojelutavoitteet vuoden 2020 jälkeen Pariisin ilmastokonferenssin päätösten mukaisesti. Sama pätee digitaaliseen yhtenäismarkkinaan. Meidän täytyy tarkastella hyvin huolellisesti tätä alaa ja pitää mielessä se, että yhteiskunnan täytyy olla valmiita, valmis digitaalisille sisämarkkinoille ja meidän täytyy edesauttaa digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä elinkeinoelämässä ja pyrkiä kaikin tavoin edistämään kansalaisten digitaalisia taitoja. Latvian puheenjohtajakaudella kiinnitettiin huomiota myös Euroopan digitaalisen talouden tuomia hyötyjä. Äh, digitaaliset sisämarkkinat ja siihen liittyvät kehityskulut tuovat merkittäviä hyötyjä kasvulle, työllisyydelle ja vauraudelle Euroopan unionissa. Latvian puheenjohtajakaudella teimme kaikkemme edistääksemme erityisen tärkeitä lainsäädäntöaloitteita digitaalisten yhtenäismarkkinoiden synnyttämiseksi. Neuvosto hyväksyi yhteisen lähestymistavan tietosuoja-asetukseen. Tämä on hyvä alku ja aloitimme neuvottelut tästä parlamentin kanssa 24.6. Tietosuoja on oleellinen osa digitaalisten yhtenäismarkkinoiden luomista ja kansalaisten perusoikeuksien suojelemista. Puheenjohtajakautemme viimeisinä päivinä saimme aikaan sopimuksen yhteisestä televiestintämarkkinaehdotuksesta. Ja tässä pääsimme juuri eroon roaming-maksujen asettamisesta ja lisäsimme merkittävästi sisämarkkinoiden toimivuutta. Tämä tuo myös merkittäviä hyötyjä Euroopan kansalaisille, koska roaming-maksut vähenevät huomattavasti ja tämä soveltaminen alkaa jo 34. ensi vuonna. Ja sitten pääsimme myös yhteisymmärrykseen parlamentin kanssa tietosuoja direktiivistä ja ymmärtääkseni tekninen osa on jo hyväksytty ja tämä tuo meille sellaisen puitteiston, jolla voimme suojautua paremmin verkkohyökkäyksiltä. Sitten neljäs prioriteetti, maahanmuutto. Viime kuukausien aikana maahanmuutosta on tietysti tullut kaikista päivänpolttavin kysymys Euroopan unionissa. Neuvoston hyväksyttyjen suuntaviivojen soveltaminen on käynnissä. Me olemme tehneet ehdotuksia, joilla pyrimme välttämään ihmishenkien menetystä välimerellä, taistelemaan salakuljetusverkostoja vastaan ja tekemään yhteistyötä lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa. On tärkeää, että Euroopassa on myös solidaarisuutta niitä maita kohtaan, joihin maahanmuuttopaine on erittäin kova. Maahanmuutto on hyvin moniulotteinen asiakokonaisuus ja ratkaisu voi olla vain kokonaisvaltainen ja tasapainoinen ratkaisu joka voidaan ottaa käyttöön vaiheittain. On tärkeää, että löydetty ratkaisu on sellainen, jota kaikki EU-maat voivat tukea. Meidän täytyy löytää tasapaino pitäen kiinni solidaarisuudesta ja vastuullisuudesta. Nämä ovat Euroopan maahanmuuttopolitiikan kulmakiviä. Meidän täytyy pystyä suojelemaan suojaa tarvitsevia. Suojatoimenpiteet eivät ole yksistään riittäviä ne täytyy yhdistää tehokkaaseen palautusjärjestelmään, mikäli tai laittoman maahanmuuton yhteydessä. Sitten viides prioriteetti, turvallisuuteen liittyvät haasteet ovat johtaneet siihen, että olemme arvioineet uudelleen sisäistä ja ulkoista turvallisuutta. Me olemme puheenjohtajakaudellamme pystyneet parantamaan EUn sisäistä turvallisuutta. Kesäkuussa sisäministerit hyväksyivät uudistetun Euroopan sisäisen turvallisuuden strategian, joka luo prioriteetit seuraavalle viidelle vuodelle, terrorismin ja radikalismin vastainen taistelu, järjestäytyneen rikollisuuteen puuttuminen, verkkohyökkäyksiin puuttuminen ja uusien turvallisuushaasteiden kartoittaminen, mukaan lukien hybridiuhkat. Viime viikkojen aikana saimme jälleen muistutuksen terrorismiuhasta, joka Eurooppaa uhkaa, ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että olemme pitäneet kiinni lupauksistamme tietosuojapaketin hyväksymisen suhteen. Todella toivomme, että tämän vuoden loppuun mennessä voidaan saada sopimus aikaan eurooppalaisesta matkustajatietorekisteristä. Ymmärrän, että korkean edustajan työskentely Euroopan turvallisuusstrategian yhteydessä on ollut merkittävää. Sitten seuraava prioriteetti, itäinen kumppanuus. On hyvä, että Riian konferenssi loi lisää vakautta suhteisiimme itäisen kumppanuuden maihin. Meidän täytyy noudattaa eriytettyä lähestymistapaa, kun ajatellaan itäisen kumppanuuden jatkoa. Ja tärkeää on, että kaikin tavoin vakiinnutamme itäisen kumppanuuden parlamentissa päästiin yhteisymmärrykseen mikrorahoitustuesta Ukrainalle puheenjohtajakautemme aikana ja olemme hyvin tyytyväisiä siihen, että unioni on pystynyt vakauttamaan suhteitaan Venäjään, emmekä voi liikaa korostaa sitä, miten tärkeää on Minskin ehtojen noudattaminen. Puheenjohtajamaan keskeinen rooli on ollut nähtävillä myös Keski-Aasiassa. EUn ei pitäisi aliarvioida tämän alueen merkitystä. Sitten seitsemäs prioriteetti TTIP-sopimus. Jos ajatellaan talouskasvun tavoitetta, niin on erittäin tärkeää houkutella investointeja Eurooppaan ja elvyttää ulkomaan kauppaa. On tärkeää, että mahdollisimman nopeasti saamme päätökseen EUn ja Yhdysvaltain väliset neuvottelut tästä kokonaisvaltaisesta sopimuksesta TTIPstä, ja tehän keskustelettekin tästä aivan pian. Toivomme todella, että Euroopan parlamentti antaa meille tukensa tässä neuvotteluprosessissa, koska transatlanttinen neuvotteluprosessi ei ole ainoastaan kauppapoliittinen, vaan myös geopoliittinen luonteeltaan. Arvoisat Euroopan parlamentin edustajat, me olemme tehneet teidän kanssanne merkittävää yhteistyötä monilla aloilla, mitä tulee kasvun kilpailukyvyn ja työllisyyden vahvistamiseen Euroopan unionissa. Ja olemme hyvin kiitollisia siitä, että työllisyyden edistämisessä olemme pystyneet keskittymään niihin asioihin, jotka olivat ikään kuin jääneet sivuraiteille talouskriisin aikana. Olemme esimerkiksi tarkastelleet vähimmäistoimeentuloa, työpaikkojen kestävyyttä ja laatua ja ja työllisyysohjelmia. Ja olemme myös saaneet aikaan sopimuksen nopeutetusta rahoituksesta nuorisotakuuohjelmalle. Yksi miljardi euroa on annettu tähän järjestelmään. Ja tällä tavoin voimme auttaa 650 000 nuorta joka ikinen vuosi. Sitten haluaisin vielä puhua Euroopan rautatiepaketista, yhteensopivuudesta ja turvallisuudesta. Tämä on tietysti kaikkien kansalaisten näkökulmasta hyvä asia, myös elinkeinoelämän. Ja, ja tässä investointeja suojataan myös äh, Trademax-järjestelmällä ja myös matka paketin hyväksyminen parantaa kuluttajan suojaa. Olemme myös hyväksyneet useita lainsäädäntöhankkeita maatalouden, kansanterveyden suojelun ja muiden aloilla. Ja on hyvä, että kesäkuun lopulla komissio ja parlamentti aloittivat neuvottelut uudesta toimielinten välisestä sopimuksesta. Tämä tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia Euroopan unionin toimielimille päätöksentekoprosessin tehostamiseksi. Euroopan kansalaiset vaativat, että toimimme tehokkaasti ja meidän velvollisuutemme on varmistaa, että näin myös tapahtuu. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, Latvian puheenjohtajakaudella on tehty tarkoitushakuista ja tehokasta työtä. Me olemme pystyneet edistämään kilpailukykyistä, tehokasta ja turvallista Eurooppaa. Odotamme innolla tulevaa. Olemme tehneet hyvin paljon yhteistyötä eri toimielinten kanssa, myös komission Jean-Claudin kanssa. Ja toivon, että meidän käytännönläheinen lähestymistapamme on luonut hyvän perustan tulevallekin menestykselle tästä eteenpäin tulevilla puheenjohtajakausilla. Ja minulla on kyllä sellainen tunne, että työmme on hyvin tehty. Meillä on hyvä mieli nyt antaa viestikapula Luxemburille. Me elämme entistä dynaamisemmassa ja yhdistyneemmässä maailmassa meille tulee koko ajan eteen uusia mahdollisuuksia ja uusia haasteita, joihin pitää pystyä reagoimaan nopeasti. Meidän täytyy tarkoitushakuisesti ja määrätietoisesti työskennellä yhdessä. Ja vain työskentelemällä yhdessä kolme toimielintä voivat saavuttaa parhaan mahdollisen tuloksen EUn näkökulmasta. Kiitos kaikesta. Paljon kiitoksia Rova Juma ja nyt komission nimessä komission puheenjohtaja herra Juncker. Sehr verehrter Herr Präsident. Arvoisa puhemies, hyvä pääministeri, hyvät naiset ja herrat. Hyvät kollegat, minä haluaisin koko sydämestäni kunnioittaa Latvian puheenjohtajakauden aikana tehtyä työtä. Rouva, hyvä pääministeri, te sanoitte, että tämä oli Latvian ensimmäinen puheenjohtajuuskausi. Ensimmäinen puheenjohtajuuskausi, mikä huikea kokemus ja mikä mainio suoritus, aivan huikea suoritus. Minä kiitän teitä koko komissiokollegion nimessä. Ne, jotka eivät pidä Euroopasta eivät ehkä kykene tämän kaltaisiin kohteliaisuuksiin. Minä uskon, että olette tehneet aivan esimerkillistä työtä ja minä haluaisin myös kunnioittaa sitä, mitä te olette todella tehneet, tehneet, tehnyt. Haluan aivan erityisesti kiittää siitä teitä, että pystyitte ottamaan tämä tässä härkää sarvista joihinkin ehdotuksiin suht, ajattelin, joita komissiolta tuli aivan ennen puheenjohtajakauttanne nimenomaan kun puhuttiin investointiohjelmasta. Te olette tehneet niin hienoa työtä puheenjohtajakauden aikana. Parlamentin neuvoston yhteistyö se on päässyt hyvään lopputulokseen muutamassa kuukaudessa, kuukaudessa tämän kunnianhimoisen hankkeen kanssa. Minä haluan kunnioittaa tässä yhteydessä myös parlamenttia, joka oli läsnä silloin, kun piti olla läsnä. Teillä oli kunnianhimoiset tavoitteet. Komissio ei silloin epäröinyt hetkeäkään ehdottaa, ehdottaa joitakin ehdotuksia. Te puhuitte niistä, energia, unioni, pääomamarkkinat, digitaaliset markkinat. Kaikki tämä tuli mahdolliseksi, koska komissio koki, että puheenjohtajamaana oli maa, joka oli hyvin kunnianhimoinen. Teillä oli loistavat neuvottelijan lahjat. On ihan selvää, että sen jälkeen kun Lissabonin sopimus astui voimaan, pääministerien rooli, ulkoasiaministeriön rooli on hieman muuttunut. Meillä on nyt neuvoston pysyvä puheenjohtaja ensimmäisellä, äh, anteeksi pääministerillä ei ole enää tehtävänään aina vetää huippukokouksia Meillä on myös ulkosuhteiden hallinto, meillä on euroryhmän puheenjohtaja, eli valtiovarainministeriöt ovat saaneet vähän erilaisen tehtävän hoitaakseen. Minä olisin niin kovasti halunnut voida vielä elää vielä viimeisen puheenjohtajakauden pääministerinä, Luxemburgin puheenjohtajakauden, mutta olin tuolla Nekofinnissa euroryhmä on, öö, minä tiedän mihin nämä, mihin nämä törmäävät, mihin pakotteisiin ja epätoivoisiin tilanteisiin joskus joudutaan. Te selvisitte näistä kaikista erittäin hyvin, mutta kaikki se johtuu siitä, että teillä on niin hienot neuvottelijan lahjat, mutta te olette todella tehneet esimerkillistä työtä. Ja teidän pysyvän edustuston ansiosta myös päästiin näihin hyviin tavoitteisiin. Ilman meidän täytyy muistaa ne henkilöt, jotka todella tekevät varsinaista työtä. Mehän olisimme aivan surkimuksia muuten, jos meillä olisi tätä joukkoa tukenamme ja takanamme. Niin, kyllä. Haluaisin myös kunnioittaa virkamiehiä, koko virkamieskoneistoa. Se on ollut loistavaa. Meillä on ton toinen huippukokous tulossa, jota on nyt tullut tavaksi kutsua Kreikaksi schnelle Worte sagen. Ja nyt muutama sananen äh, tässä äh, saksalaisessa äh, lehdistössä luen, että Juncker on kadonnut, piiloutunut. Tämä, minä varoitan tällaisesta liian aikaisin iloitsemisesta. Minä en sunnuntai-iltana enkä eilen ottanut kantaa Kreikan kansanäänestyksen tulokseen. Joskus siihen pitää olla lupa. Ja samanlainen käyttäytyminen olisi ihan hyvä myös niille, jotka täällä huutelevat väliin. Olisi hyvä ajatella ennen kuin puhuu. Minä en mitenkään piiloutunut. Minä puhun ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentissa Kreikan kansanäänestyksestä. Tämä on se demokratian tyyssiä. Nopeat haastattelut lehdistössä eivät korvaa keskustelua Euroopan parlamentissa. Joko sitä kunnioittaa Euroopan parlamenttia tai sitten antaa nopeita haastatteluja. Minä olen täällä parlamentissa, koska täällä äh, minun on kannettava vastuuni ja tänne minun on raportoitava. Ja haluaisin sanoa seuraavaa. Mutta en nyt haluaisi aloittaa tällä, mutta aloitan nyt kuitenkin. Äh, äh, komission roolia on kritisoitu hyvin voimakkaasti liittyen äh, Kreikkaan joissakin jäsenvaltioissa nimittäin usein sellaisissa siinä valtiossa, jossa käytetään samaa kieltä, jota minä nyt puhun. Joko Eurooppa haluaa poliittisen komission ja silloin tämän komission pitää pystyä myös puhumaan poliittisesti, tai parlamentti ja muut haluavat komission, joka koostuu korkeista virkamiehistä. Minä en ole mikään korkea virkamies, minä olen poliittinen vastuunkantaja. Ja mielestäni olisi kyllä yllättävää, jos Kreikka asiassa ja e, euroalueen e, tulevaisuudesta kaikki saavat e, puhua, paitsi komission puheenjohtaja. Minä en anna muiden sulkea suutani, niin minut on tänne valittu. Ja tämä sama koskee, tämän haluaisin vielä lisätä, myös Euroopan parlamenttia, Euroopan parlamentin puhemiestä Euroopan parlamentin puhemies osallistuu säännöllisesti neuvoston kokouksiin ja äh, välittää sinne Euroopan parlamentin ilmapiirin ja mielipiteet ja hän tekee sen hyvin miellyttävällä, vaikka ei ehkä kaikkien mielestä miellyttävällä tavalla. Tämä näkemys siitä, että Euroopan parlamentin puhemies tulee neuvostoon, pitää puheenvuoron ja menee ulos ja sulkee suunsa, kunnes hän jälleen kerran sinne pääsee, niin se on ihan hullu ajatus. Euroopan parlamentti ei ole mikään mm, paperileimasin eikä ja sen on, pitää olla mahdollista puhua myös neuvoston huippukokousten välillä. Ja minä olen kiitollinen puhemiehelle siitä, että hän hyvin usein Euroopan parlamentin nimissä vaikkakaan ei aina sen mandaatilla, tai minullakaan aina ole mandaattia. Joskus sovinnollisesti, joskus yllättävästi osallistuu keskusteluihin. Euroopan parlamentti ei ole mikään kumileimasin eikä Euroopan komissio mikään kynnysmatto. Nyt meillä on tänä iltana jälleen kerran huippukokous liittyen Kreikkaan. Hyvä juttu. Nyt jokainen täällä sanoo, että meidän täytyy kunnioittaa kreikkalaisten äänestystulosta, niin minä teenkin. Mutta minä haluaisin myös kunnioittaa haluaisin myöskin ymmärtää äh, kreikkalaisten kansalaisten äh, äänestystulosta. Äh, kreikan kansalaisille esitettiin kysymys, jota ei voida oikein esittää, koska äänestettiin tekstiehdotuksesta, Minähän nyt voisin teiltä kysyä, että voisitteko yksityiskohtaisesti selittää, millainen kysymys siellä kansanäänestyksessä oikein esitettiin, mutta en minä nyt ehkä niin pitkälle halua mennä. Herr Juncker, warten Sie mal einen Moment. Odottakaapa hetki, herra Juncker. Minä nyt lähden sieltä, että heidän, sitä, että he ovat kohta rauhoittuneet, niin sitten voimme jatkaa keskustelua. Hyvät naiset ja herrat, kyllä voitte huutaa väliin, mutta ette voi ottaa puheenvuoroa. Meillä mitään teidän välihuutoja vastaan. Herra Coburn, teitä olenkin jo täällä vähän kaivannut, mutta nyt herra Juncker, teillä on puheenvuoro. Ich werde nicht gerne unterbrochen minä en pidä siitä, että, minua keskeytetään, mutta joskus minusta on mukava, että minut keskeyttävät ne, jotka minut aina keskeyttävät. Meidän täytyy intensiivisesti keskustella siitä, mitä se tarkoittaa, että kunnioitamme kreikkalaisten äänestystulosta. Ja siksi tärkeää onkin kysyä, mistä kreikkalaiset äänestivät ei, ja Kreikan kansa enemmistönä äänesti ei kolmen instituution tekstiehdotuksessa, joka oli jo vanhentunut, kun siitä äänestettiin. Minä viime viikon torstaihin asti kävin intensiivisiä neuvotteluja Kreikan eh, hallituksen ja pääministerin kanssa ja Kreikan pääministeri tietää aivan hyvin, että se mistä eh, Kreikan kansalaiset äänestivät ei vastannut eh, mm, ajankohtaista tilannetta. Siksipä tulenkin Kreikan pääministeriä pyytämään, että hän selittää minulle Kreikan äänestystuloksen, koska se kysymys josta äänestettiin, sitä ei enää tarvitse esittää ja sen kaikki ne tietävät, jotka ovat neuvotteluprosessissa olleet mukana. Nyt ei kuitenkaan ole niinkään kyse siitä, että kuka on oikeassa. Meidän pieni egomme ja myöskin minun suuri egoni pitäisi nyt laittaa sivuun ja keskittyä siihen tilanteeseen, joka meillä on. Ja se tilanne on se, että vieläkin olen sitä mieltä, ja näin tulen ajattelemaan ihan päiväni loppuun saakka. Minun tahtoni on se, että äh, haluan ehkäistä Kreikan euroeron. Minä vastustan Grexittiä. On joitakin Euroopan unionissa, jotka avoimesti tai piilotetusti kannattavat eh, Kreikan eroamista euroalueelta. Minulla on eh, eräs elämän kokemus, se on se, että yksinkertaiset vastaukset usein ovat niitä vääriä vastauksia. Minä vastustan yksinkertaisia vastauksia. Euroopassa ei ole mitään yksinkertaisia ratkaisuja. Eurooppa on jatkuvaa kompromissiratkaisujen löytämistä ja se on myöskin Euroopan komission tehtävä ja se on meidän tehtävämme jatkossakin. Minä haluaisin, että Kreikka, tuo suuri Kreikan kansakunta, ei saa sitä vaikutelmaa, että me haluamme eh, heittää heidät pois eh, euroalueelta tai eurosta. Kukaan ei saa heittää kreikkalaisia ulos. Ja koska näin on, komissio tulee eh, tekemään eh, tehtävänsä, jotta neuvottelut Kreikan kanssa jatkuisivat. Millainen Euroopan unioni se olisi, jossa lopetettaisiin keskustelu? Jos Euroopan kansakunnat eivät enää keskustele keskenään, niin silloin eh, Euroopan unionin loppu on lähellä ja nyt olemme siinä vaiheessa, että että nyt on otettava taas järki käteen ja istuttava saman äm, pöydän ääreen, vaikka siinä vähän sydänvertaan vuodatettavakin. Minusta on ikävää, että Kreikan neuvotteluvaltuuskunta lähti neuvottelupöydästä. Sitä ei Euroopassa tehdä. Euroopassa neuvotellaan viimeiseen millisekuntiin asti, ja sitä kreikkalaiset eivät tehneet, ja se oli vakava virhe se, että nyt jälleen kokoudumme yhden pöydän ääreen, on itsestäänselvyys Euroopassa ja meidän täytyy yrittää löytää ratkaisu. Tätä ratkaisua ei löydetä tänään. Ja jos tänään löydettäisiin ratkaisu, niin se olisi jälleen liian helppo ratkaisu. Mutta me tulemme nyt pohjaamaan tietä, jotta yhteisessä keskustelussa ja yhteisymmärryksessä ja myös toisiamme suvaiten ratkaisimme asiat, järjestämme asiat. Tähän liittyy myös se, että äh, lopetetaan tämä retorinen asevarustelu. Minä en hyväksy sitä, sanon sen täällä Euroopan demokratian tyyssiassa, että instituutioiden edustajat ja kun on kyse komissiosta ja komission puheenjohtajasta, en hyväksy sitä laisinkaan. En hyväksy sitä, että Kreikan hallitus meitä kutsuu terroristeiksi. Se ei ole hyvää käyttäytymistä Euroopassa. Kaikki ovat tehneet parhaansa. Jos kaikki olisivat tehneet niin kovasti työtä kuin komissio ja sen puheenjohtaja, niin me olisi siinä tilassa, missä nyt olemme. Tulemme siis tänä iltana jälleen tapaamaan ja yritämme neuvotteluissa ilman liikaa sanahelinää, saamaan asiat niin käyntiin, että pääsemme yhteisymmärrykseen. Euroopan komissio kunnioittaa kyllä sitä, mitä kreikkalaiset ovat sanoneet, mutta haluaa tietää, mitä se tarkoittaa. Eihän se tarkoita ei Euroopalle, näin minulle sanotaan. Se ei tarkoita, että ei eh, eurolle, näin minulle sanotaan. Se ei voi olla ei eh, instituutioiden ehdotukselle, koska ne eivät olleet edes enää pöydällä, joten mielelläni haluaisin, että Kreikan pääministeri selittäisi minulle äänestystuloksen. Eh, pallo on nyt Kreikan hallituksella. Kreikan hallituksen on Brysselissä tänään selitetty mietittävä, miten se aikoo tässä äh, vaikeassa tilanteessa nyt edetä. Euroopan komissio ja sen puheenjohtaja ovat valmiita tekemään kaikkensa, jotta me äh, pääsemme yhteisymmärrykseen sopivassa aikataulussa. Kreikkalaiset ja eurooppalaiset voivat luottaa komissioon. Paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia komission puheenjohtaja nyt EPPn ryhmän puolesta. Herra Weber. Arvoisa puhemies, Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, aluksi haluaisin kiittää Latviaa hyvin tehdystä työstä, roaming, tietosuoja, energia, itäinen kumppanuus ja erityisesti investointipaketti. Näistä voitte olla ylpeitä ja teitä tästä onnittelen ja henkilökohtaisesti onnittelen pääministeriä hyvästä kurssista, hyvin selkeistä tavoitteista, mm. ihmisläheisestä otteesta. Ja sitten myös Latvian hallituksessa ensimmäistä kolme riviä on varattu. Siellä on pelkkiä naisia. Tästä huomataan, että tämä on oikein moderni puheenjohtajakausi ja kyllä meilläkin on 50 prosenttia naisia, joten tästäkin onnittelen teitä lämpimästi. Erinomainen tulos. Tänään joudumme puhumaan paljon Kreikasta, anteeksi pyyntö, mutta kyllä tästäkin voidaan vetää yhteys, nimittäin Latviallakin on hankalia aikoja takanaan. 40 prosenttia bruttokansantuote putosi menneinäkin rajuja uudistuksia, tiukkoja leikkauksia valtion budjettiin ja nyt Latviassa talouskasvu on 3 prosenttia. Se on merkittävä panos eurooppalaiseen talouskasvuun. Tämä on hyvä esimerkki. Sitä voidaan kutsua tiukan talouskurin politiikaksi tai miksi tahansa, mutta jos Eurooppa ei ole valmis uudistuksiin ja saada budjettinsa kuntoon, niin silloin tällä mantereella ei ole tulevaisuutta. Ja Latvia on hyvä esimerkki siitä, miten nämä asiat voidaan tehdä onnistuneella tavalla. Toiseksi haluaisin ottaa kantaa tähän demokratiakeskusteluun. Mitä opimme sunnuntaina? 61 prosenttia kreikkalaisista vastasi lainarahoitukselle ei. Onko tämä nyt niin yllättävä? Mitä jos Suomessa olisi järjestetty kansanäänestys? Mitä jos suomalaiset olisivat sanoneet, että me emme ole enää valmiita antamaan verorahojamme Kreikalle? Onko tämä sitten huonoa demokratiaa? koska suomalaiset ovat ikäviä eivätkä halua enää antaa rahaa. Totta kai kansallinen näkökulma on aina näissä kansanäänestyksissä mukana, mutta se ei vie Eurooppaa eteenpäin. Eurooppa tarkoittaa sitä, että istutaan yhteisen pöydän ympärille ja etsitään kompromisseja, ei provosoivasti, ei riidanhaluisesti, vaan etsitään kompromisseja neuvottelukumppaneiden kanssa. Sunnuntai ei ollut hyvä päivä Euroopalle, se oli Eurooppaa vahingoittava päivä. Ja sitten <clears throat> katsokaamme, miten, miten tähän sitten reagoivat vasemmisto, oikeisto, ääriliikkeestä puhumattakaan, jotka aplodeerasivat tätä. Tämä lisää repeämiä Euroopassa. Nyt tässä on, on sanottu, että, että epäreilu diili on, on tässä esillä. Onnittelen puheenjohtajaa, komission puheenjohtajaa. Tässä on neuvoteltu tuntikausia eh, Tsipraksen kanssa, eikä tämä mikään epäreilu diili ollut. Eläkkeitä ei leikattu eikä muitakaan ja tämähän oli 35 miljardin investointipaketti, lupaus Kreikan taloudelle ja tulevaisuudelle. Ja tämän nyt hallitus Kreikassa hylkäsi. Tämä oli todella reilu sopimus, joka pöydällä oli, joka sitten hylättiin. Ja minun ryhmäni puolesta sanoisin, että tämän pidemmälle emme enää voi mennä. Tämä oli kyllä viimeinen tarjouksemme. Sirisan peli on todella riskaapelia peliä. Kreikka on todella vakavassa tilanteessa. Kreikka on, on jo tehnyt paljon leikkauksia, talouskasvu on romahtanut, on selvää, että maassa on kärsitty, mutta viimeisen viiden kuukauden aikana tilanne on kärjistynyt, lääkkeitä ei enää ole tarpeeksi, pankit on suljettu. Kreikka on todella vakavassa tilanteessa ja, ja tästä kyllä voimme syyttää myös Tsiprasta ja Syrisaa. Hyvät kollegat, kun tänä päivänä tarkastelemme Kreikkaa, niin kyse on vahvasti jakautuneesta maasta ja se on Tsipraksen ja Sirisan hallituspolitiikan seurausta. Tilanne on todella vakava ja hyvät kollegat, seuraavaksi haluaisin todeta, että Eurooppa perustuu arvoihin, mutta se perustuu myös sääntöihin. Molempia pitää kunnioittaa. Molemmat ulottuvuudet ovat tärkeitä. Demokratia, solidaarisuus, nämä ovat keskeisiä arvojamme ja näissä Eurooppa on maailman luokassa edelläkävijä. Meidän täytyy myös noudattaa tehtyjä sopimuksia ja sääntöjä pitää kiinni sovituista sopimuksista. Tämäkin on Eurooppaa ja toivomme, että tulevien vuosien aikana pääsemme takaisin juurillemme ja kunnioittamaan näitä yhteisiä sopimuksia ja sääntöjä. Kiitos. Das Wort hat für die sd Ja seuraavaksi sd ryhmän puolesta herra Pitella. Gentile Hyvä puhemies, kiitoksia. Latvia puheenjohtaja valtiolle on sanottava, että ta, se on edennyt hyvällä tahdolla ja pätevästi on saavutettu hyviä tuloksia. Ajattelen tässä investointisuunnitelman hyväksymistä ja verkkovierailupäätöksiä. Kuitenkin tässä vaiheessa ei voida välttää niitä huolenaiheita, jotka nousevat esiin monissa kansalaisissa. Liian monet huippukokoukset päättyivät osittaisin tuloksiin. Maahanmuutosta komissio esitti kunnianhimoisen suunnitelman, mutta mutta neuvosto yritti vesittää sen. Jäsenvaltiot, me kaikki, meidän täytyy kantaa vastuumme tällaisessa tapauksessa voidaan sanoa, että Euroopan edessä on äh, ratkaiseva askel. Minäkään en usko, että on vaihtoehtoa sopimukselle äh, Kreikan ja äh, sen lainoittajien välillä en voi edes ajatella sitä, ettei yhteisymmärrykseen päästäisi, koska se tarkoittaisi sitä, että avattaisiin ovet katastrofaaliselle skenaariolle, joka ei vaarantaisi pelkästään euroalueen vakautta, vaan myöskin Euroopan tulevaisuuden. Joten täysin tuen puheenjohtaja Junckerin kanta ja kiitän hänen rakentavasta toiminnastaan ja sanon, että meidän täytyy käyttää jokainen sekunti ihan loppuun asti, jotta pääsisimme yhteisymmärrykseen lainoittajien kanssa. Kreikan äänestystulos on meille sosialisteille ja demokraateille ihan selvä. Kreikkalaiset eivät halua erota eurosta, he haluavat päästä mm, sopimuksen, joka antaa heille mahdolliseen arvokkaaseen elämään. Kaikki Euroa euroalueen hallitukset, e, heidän täytyy kuulla tämä viesti ja ylittää e, tietynlainen tiukkuus, koska pelissä on liikaa. E, se valtiovarainministeri, joka eilen sanoi, että Grexit on ainoa vaihtoehto, hänelle minä vastaan, että varokaa. Me vastustamme niitä, jotka pelaavat Euroopan tulevaisuudella. Sipraksille ja hänen hallitukselleen sanoi, että on erittäin tärkeää, että huippukokouksessa he tänään tekevät järkeviä ehdotuksia. Nyt kaikkien on kannettava vastuunsa. Eh, ja ei voida hyväksyä niitä syytöksiä, joita entinen Kreikan ministeri on tehnyt lainoittajien suuntaan ja sanonut, että ovat terroristeja. On erittäin tärkeää se, että kaikki Kreikan puolueet ovat allekirjoittaneet asiakirjan tukeakseen tätä yhteisymmärrystä tämän mm, päivän huippukokouksessa voidaan antaa tällainen silta laina, jotta kreikkalaiset voivat hengittää. Ensi tunteina täytyy ehkäistä se, että suuntuu pankki, paniikki, ää, ää, keskuspankkijärjestelmän on pystyttävä jatkamaan toimintansa. Hyvä puhemies Schulz, hyvä puheenjohtaja Juncker, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Nyt on toiminnan ja ratkaisujen aika. Haluaisin muistuttaa kaikkia siitä, että Kreikan mahdollinen eroaminen euroalueesta äh, olisi äh, piste, josta ei olisi enää paluutta. Nyt äh, tarvitaan eh, ylpeyttä ja vastuullisuutta kaikilta, jotta voidaan pelastaa Eurooppa. Kiitoksia. Kiitoksia herra Pitelle ja nyt ECR-ryhmästä herra Robert Ziele. Eh, eh, Arvoisa parlamentin puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, arvoisat europarlamentin edustajat. Minulla on ilo <clears throat> puhua ryhmäni puolesta ja kiittää Latvian puheenjohtajakauden edustajia. Tämä on todella upeaa, että kolme ensimmäistä Äh, <clears throat> riviä on miehitetty naisilla, aivan kuten herra Weberkin sanoi. Tämä on todella hieno juttu. Sukupuolten välinen tasa-arvo on nähtävästi toteutunut. Kollegani jo esittivät ylistäviä sanoja. Olette saaneet paljon aikaan kulttuuriohjelmissa, teknisissä kysymyksissä. Ja <clears throat> tämä osoittaa, että oma maani <clears throat> kauniine lipun väreineen on tärkeä osa osa Euroopan unionia. Ja nämä olette päässeet eteenpäin myös tärkeissä yhtenäismarkkina-asioissa, jotka ovat ECR-ryhmälle tärkeitä. Televiestintäpaketti, kuten komissiollekin, on tärkeä edistysaskel digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi. Myös tietosuojapaketin hyväksyminen erittäin hyvä. Nämä edesauttavat yhtenäismarkkinoiden toimintaa myös rautatiepaketti liikennealalla ja myös energiaunioni. Nämä ovat merkittäviä saavutuksia, jotka vievät Eurooppaa uuteen suuntaan. Esir on tässä hieman sivuraiteella minun nähdäkseni. Äh, minun mielestäni, jos herra Juncker lupaa jotakin, niin se on hyvä. Äh, ja se toteutuu, mikä tahansa puheenjohtajakausi olikaan Junckerin suunnitelma, tuo meille myös uusia haasteita. Minä en haluaisi kokea sitä, että tällainen maantieteellinen neutraliteetti investointeja kohtaan johtaisi sitten maantieteelliseen investointien keskittymiseen niihin paikkoihin, joissa odotettu <clears throat> tulos on paras. Sitten Latvia on saavuttanut paljon, tässä sanot, mainittiin itäinen kumppanuus, mutta saavutettiinko tässä nyt niinkään? Ukraina ja Georgia <clears throat> ovat edelleen uhkia, ne ovat ovat pettymyksiä ja ne ovat jääneet muiden vaikutuspiirien valtaan. Ja täytyy muistaa, että suurin osa ongelmista ei johtui siitä, että me olemme kärhämässä venäläisten kanssa. Meidän täytyy löytää uusi lähestymistapa käsitelläksemme Ukrainan ja Georgian kaltaisia maita. Ja mitä tulee Kreikan asiaan, niin olen kyllä täysin samaa mieltä edellisten puhujien kanssa, että asia on hyvin monimutkainen, enkä sitä sitä kiellä, mutta Latvian esimerkin valossa toteaisin, että on erittäin tärkeää, että saadaan aikaan reilu sopimus nimenomaan. Kiitos sitten ALDE-puolueryhmän puolesta herra Verhofstadt. Uh, Kiitoksia puhemies. Se mitä te sanoitte on aivan totta, herra Juncker. Meidän pitää pitää pää kylmänä ja palata nyt järkeäkin asioihin, koska ne äänet, joita minä olen kuullut, viimeisen kahden kolmen äh, päivän aikana Kreikasta ne asiat, äh, joita olen kuullut. Se on uskomatonta. Äh, siellä on puhuttu Grexisistä ihan kuin se ei olisi mitään, mutta emme nyt puhu Kreikasta. Me puhumme mahdollisuudesta, että meillä on terve valuuttaunioni, että valuuttaunionina pystymme ratkaisemaan tällaisen ongelman. Meillä on nyt 300 miljardin historiallinen velka ja tämä on mm, Euroopan, kuitenkin meidän BKTmme on valtaisasti suurempi. Kukaan Euroopan unionin ulkopuolella ei ymmärrä, miksi me pysty tätä selvittämään. Joten todella tuen teitä. Palataan nyt ihan järkiasioihin. Myöskin, myöskin kansainvälinen valuutta rahasto pala, sanoi, että, että ensin se tekee sopimuksen ja sitten sanoo, että ei näin ole. Mikä tämä oikein on? Meidän täytyy nyt palata sellaiseen tilanteeseen, että se tapa, jolla me olemme toimineet tähän mennessä Kreikan kanssa, ei ole onnistunut. Uusi lähestymistapa ja näin suurin osa poliittisista johtajista on sanonut on se, että herra Tsipraksen täytyy tuoda meille uskottava todellinen uudistuspaketti, ei tällaisia tilinpitotoimenpiteitä, vaan todellinen syvällinen uudistus. Se tarkoittaa tämän klientilismin lopettamista. Siinä seitsemässä sivussa ei lue mitään. Siitä lopetetaan korruptio tuossa maassa. Pienennetään julkista sektoria, valtainen julkinen sektori, jossa on 800 000 virkamiestä. Ja sitten muretaan nämä julkiset pankit ja luodaan yksityinen rahoitussektori. Avataan markkinat. Nyt hänen on toimittava hän on juossut pois neuvottelupöydästä. Ja toinen asia on se, että yritetään hallinnoida tätä velkaa Euroopassa yhdessä. Jos olisimme eh, luoneet pelastusrahasto muutama eh, vuosi sitten, niin emme olisi siinä tilanteessa, jossa nyt tänään olemme. Ja meillä olisi todellinen eh, väline, jolla hallinnoida tätä kriisiä. Ja lopuksi meidän täytyy olla myös valmiina, koska emme tiedä, mitä tapahtuu. Että autamme kreikkalaisia. Jos emme auta Kreikan hallitusta, niin sitten sitten meidän täytyy valmistella erilaisia hätäohjelmia, äh, joilla me voimme suoraan auttaa Kreikan kansalaisia, Kreikan äh, kalaisia perheitä, jos se on tarpeen ensi viikkoina ja ensi kuukausina. Kiitoksia ja onnea tähän iltaan. Äh, Paljon kiitoksia ja seuraavaksi vihreästä ryhmästä Rova Harms. Arvoisa puhemies, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvä neuvoston puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ja <clears throat> on ihmeellistä, miten Alexis Tsipras on edustanut Kreikkaa, mutta Tämä on aikamoinen haaste edustaa sekä kyllä että ei puolta, koska hänen ensimmäinen tehtävänsä nyt Tsipraksella on saada maansa taas yhtenäiseksi, koska ainoastaan yhtenäinen Kreikka voi toimia Euroopassa hyvin ja neuvotella eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Tsipraksen käytös ja esiintyminen on ollut omituista viime päivinä, olen samaa mieltä mutta täytyy sanoa, että tässä nyt kyllä on myös verottu Angela Merkeliin, mitä en ollenkaan voi hyväksyä. Ja tässä on hyvä, että että äh, herra Juncker on tässä ottanut asian esille, että jos Bild-lehti on tänä päivänä sanonut, että nyt tarvitaan rautakansleria, niin tätä en kyllä jaa, äh, koska en halua, että saksalaiset muistavat, mitä menneinä vuosina tapahtui me emme halua jäisiä suhteita eurooppalaisiin naapureihin. Jos meillä olisi rautakansleri ollut aikaisemmin käytössä, niin me emme olisi siinä tilanteessa, missä me olemme nyt, että Saksan kanslerilla on tällainen merkitys. Ja herra Juncker on aivan oikeassa ja herra Verhofstadt, että todellakin tarvitaan nyt uudistuksia. Tämä <clears throat> IMF-paperi ei puhu ainoastaan kestämättömästä lainatilanteesta, vaan IMFn paperi vaatii aivan selkeästi yhteiskunnallisia uudistuksia Kreikassa ja samanaikaisesti pitää saada näistä lainaratkaisuista kestäviä. Arvoisa puheenjohtaja, <clears throat> täytyy muistaa, että Latvia ja Kreikka ei voida täysin verrata. Latvia on nuori maa, jolla on paljon eurooppalaista sielua toivoisin, että nuoret ihmiset Latviassa, Kreikassa ja muuallakin ymmärtäisivät, miten arvokas eurooppalainen demokratia on. Pitäisi yhdessä pohtia näitä asioita eikä asettua toisiaan vastaan. Minusta pienet Euroopan maat ja, ja uudet jäsenmaat voisivat toimia tällaisina sillanrakentajina, niin kuin tässä on tapahtunutkin. Kiiton, kiitän äh, neuvoston puheenjohtajaa ja toivon kaikkea hyvää maallenne nyt ja tulevaisuudessa. EFDD-ryhmästä herra Natsal. Uh, uh, puhemies hyvä pääministeri te sanoitte että latvian puheenjohtajuuskausi oli hyvin tehtyä työtä. minä en nyt oikein voi kuulla, uskoa korvianne. tämä on ihan kuin liisa ihmemaassa. Äh, äh, minä olen Pohjois-Englannista ja me kyllä puhumme siellä suoraan ja sanomme, miten asiat ovat. Joten teidän puheenjohtajuuskautanne on ollut aivan kauhea katastrofi. Katsotaan nyt, mitä on tapahtunut. Vladimir Putin johtaa jatkossakin Euroopan unionia ja Ukraina jatkuu ja meillä on 500 000 maahanmuuttajaa välimerellä ja vielä 500 000, jotka haluavat tulla. Kyllä Euro just myönsi viime yönä, olkaa hiljaa, siellä Eurojust myönsi viime yönä, että ISIS lähettää jihadisteja meidän mantereillamme näillä laivoilla. Ja sitten meillä on Kreikka, maa, joka voisi kaataa euron. Tämä on kaikki tapahtunut teidän kaudellanne, hyvä pääministeri. Ei tämä nyt ole kovinkaan hyvä tulos, e, e, onko? Minä sanoisin, että te ette ole tehneet mitään, kun me olemme katsoneet, että EU-hanke murenee. Ja euroskeptikkona haluaisin nähdä Latvian puheenjohtajakauden jatkuvan puoli vuotta, koska jos näin tehdään vielä puoli vuotta, niin koko EU ehkä romahtaa. Kiitoksia. Das Wort hat jetzt für die e ja seuraavaksi ENF-ryhmästä herra Buonanno. Grazie, signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Toivotan kaikkea hyvää tälle puheenjohtajavaltiolla, joka juuri lopetti kautensa. Mutta se, että täällä on kolme naista, niin se ei tarkoita, että kaikki on hyvin. On hyviä naisia ja hyviä miehiä, huonompia naisia ja huonompia miehiä. Pitää sanoa, että kolme naista on jotenkin erinomaista. Sitten Junckerille. Tämä on ensimmäinen kerta, että voin hänelle puhua. Minä haluaisin esittää hänelle kysymyksiä ensinnäkin. Tiedättekö, mitä litra maitoa maksaa, kilo leipää, litra eh, bensaa. Te puhutte aina suurista rahoista, olette keskellä pankkeja, monikansallisia yrityksiä, olette heidän kanssa niiden kanssa elänyt aina, mutta kansa tarvitsee toisenlaisia vastauksia, joten eh, teen tässä nyt esimerkki. Tämä on Saksan lippu, tämä on Euroopan lippu. Minä en halua eh, kuolla saksalaisena. Joko meillä on Eurooppa tai meillä on Saksa, tai jos me jatkamme näin, niin Euroopasta tulee pieni, mutta sitten Saksastakin tulee pieni. Meidän täytyy tehdä siitä pienempi. Ei se voi voi ajatella johtavansa Eurooppaa. Emme halua e, taloudellista natsismia nyt, joten nyt Saksan täytyy vähän muuttaa suuntaa. Tai hyvä herra Juncker, 100 miljardia investointeja, minne ne ovat päätyneet? Tai tässä on kaksi korttia. Tämä on eurokortti, tämä on vessapaperi ja minun mielestäni tänä päivänä vessapaperi on tärkeämpää kuin tämä nyt teidän työllänne, koska te viette Eurooppaa Euroopan eh, rajoille, te ette ole kiinnostunut siitä, mitä kansa haluaa. Teidän pitäisi erota, teidän pitäisi pyytää anteeksi Kreikalta siitä, mitä olette tehnyt, ja pyytää anteeksi koko Euroopalta, koska Euroopan viette taloudellisen romahduksen partaalle. Ihmiset tekevät itsemurhia, on eh, taloudellinen katastrofi ja laittomia maahanmuuttajia. Kiitoksia, herra Ja seuraavaksi sitoutumattomista Rova Morvai az európai unió egyik másodosztályúnak tekintett. arvoisa puhemies minä kuulun kansakuntaan jota kohdellaan hieman kahden tai toisessa rivissä olevana ja sen takia olen suurella kiinnostuksella seurannut Latvian puheenjohtajakauden toimintaa ja tänä päivänä voin todeta, että neuvoston puheenjohtaja on käyttänyt tässä aivan samaa sävyä kuin herra Juncker. Ähm, ja tässä ei lotkauteta korvaakaan, vaan katsotaan kännykkää. Äh, Luxemburgin Juncker ja muut peruspoliitikot onnellisista länsimaista, näistä ykkösmaista, ei kakkosarjan maista, kuten minun, minun maani, ovat käyttäneet puheenvuoroja. Ja tästä, tässä nyt tuntuu, että on täysin vieraannuttu todellisuudesta. Teillä ei ole mitään käsitystä tavallisten kansalaisten elämästä. Ymmärtäisittepä, minkälainen hätä Kreikassa on ja minkälainen hätä uusissa jäsenmaissa Euroopan itä- ja etelälaidoilla on ette ymmärrä, minkä takia ihmiset kärsivät, minkä he joutuvat lähtemään kotiseuduiltaan minunkin maastani ja Kreikasta ja muistakin eteläisistä maista. Miten kauan tämä voi jatkua, että Eurooppa on jaettu tällä tavoin ykkös- ja kakkosluokan maihin? Latvian puheenjohtaja valtion edustajana olisi pitänyt puhua tästä, koska tätä kansalaiset teiltä odottavat, että tämä kahtiajaottelu saadaan loppumaan presidentti komissiona Juncker. Ja seuraavaksi vielä e, komission puheenjohtaja herra Juncker. E, Hyvä puhemies. Hyvä pääministeri. Minä haluaisin tämän keskustelun päätteeksi sanoa, että ne, ne jotka ovat oikeassa, loukkaavat tässä e, Latvian puheenjohtajuutta, koska he ovat väärässä. He ovat tehneet loistavaa työtä Latviassa. Minä en halua ollenkaan kuulla näitä epäoikeutettuja vääriä syytöksiä, ja minä pidän niitä kyllä aivan väärinä. Ja nyt jos palaamme tätä, tähän aiheen, joka meitä huolestuttaa tänä päivänä, Kreikka komission tahtona on tietenkin päästä sopuun. Ja mehän olemme jo nähneet sen, että Euroalue ei perustu vain yhteen demokratiaan, vaan 19 demokratiaan. Meidän täytyy ottaa huomioon koko alueen edut ja meidän täytyy myös kunnioittaa kaikkia tehtyjä valintoja ja niitä tahdon ilmaisuja, joita 18 muuta demokratia ilmaisevat. Ei yksi demokratia ole sen tärkeämpi tai arvokkaampi kuin toinen. Yksi kansalainen ei ole sen tärkeämpi kuin toinen. Nyt me olemme tässä vähän puhuneet aika paljon mutta ehkä nyt se alkaa riittää. Minä katson joskus puhelintani. Minä ää, äh, raskaksi sanotaan texting. Minä olen Kreikan pääministerin yhteydessä. En tiedä, onko teillä ollut mahdollisuus toimia samoin. Minun on täytynyt toimia näin tänä päivänä. Minä teen työtäni ja minä en jaksa enää kuunnella tätä typerää hölötystä. Sillä ei ole mitään olemassaolon oikeutusta. Jos annetaan komissiolle ja Euroopalle sellainen leima, että me istumme jossain kultaisessa salongissa, emmekä tajua, mitä tapahtuu kansalaistemme keskuudessa, millaisissa olosuhteissa he elävät. Se on aivan älytöntä populismia, demagogiaa, epätervettä puhetta. Minä joka päivä, joka viikko olen yhteydessä Kreikan kansalaisiin. En puhu vain Kreikan hallitukselle tai poliittisille puolueille, minä puhun Kreikan kansalaisille heidän kanssaan. Ja minä kuulun niihin, jotka ovat kaikista eniten huolestuneet ja pitäneet huolta Kreikan kansalaisten elinolosuhteista ei pidä antaa sellaista vaikutelmaa, että me olisimme loitontuneet Kreikan kansalaista tai muista kansalaista. Minä olen perehtynyt Kreikan arkipäivään, heidän todellisuutensa jokapäiväiseen elämään. Minä olen myös perehtynyt muu, muihin olosuhteisiin. Työttömyyttä, köyhyyttä on kaikkialla Euroopassa. Meillä on aivan liian alhaisia peruspalkkoja muualla kuin, kuin Kreikassa. On köyhyyttä, Muuallakin se on ylittänyt monien jäsenmaiden rajat. E, meillä on elintasoja, jotka ovat alhaisempia kuin Kreikan elintaso tällä hetkellä. Kyllä pitää pystyä hahmottamaan koko todellisuus eikä vain antaa periksi joillekin mukaville demagogisille väitteille. Älkää antautuko tämän demagogian vietäviksi. Kreikan kansalaiset tarvitsevat meitä, monet heistä elävät kurjuudessa. Se on totta, mutta emme saa unohtaa muita. Me olemme täällä palvelemassa Kreikkaa ja koko Eurooppaa. Emme saa unohtaa Kreikkaa, mutta emme saa unohtaa muuta Eurooppaa. Paljon kiitoksia, herra Juncker. Herra Demasi, teidän täytyy kääntää eh, teidän eh, kyltinne oikeinpäin, muuten siinä lukee Ikso. Meine Damen und Herren, bevor ich Frau Strajuma das Wort... Hyvät naiset ja herrat, ennen kuin annan Rova Strajumalle puheenvuoron, Frau Strajuma, bevor ich Ihnen das... Strajuma, ennen kuin annan teille puheenvuoron, haluaisin tämän parlamentin enemmistön nimissä luulakseni sanoa, että kiitämme teitä myöskin henkilökohtaisesta suuresta panoksesta, jota olette antaneet puheenjohtajuuskautenne aikana, koska pienille maille puheenjohtajuuskausi on suuri haaste ja haluan sanoa, että se tapa, jolla te johditte puhetta, oli todella esimerkinomainen ja siitä haluaisin teitä kiittää. Nyt rouva Straujuma. Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, oli ilo keskustella kanssanne Latvian puheenjohtajuuskauden tuloksista. Toki ymmärrän, että tänä päivänä pääkeskustelun aihe on Kreikka. Se on jyrännyt kaikki muut ajatukset ja aiheet alleen. On selvää, että Kreikan tilanne on vaikuttanut Euroopan unionin, äh, unionissa käsiteltävien asioiden tärkeysjärjestykseen. Me puheenjohtajakaudellamme pyrimme saamaan aikaan positiivisia tuloksia neuvotteluista Kreikan ja EUn välillä hetken kuluttua tai tänä iltana valtiovarainministerit kokoontuvat Brysselissä ja minäkin matkustan täältä suoraan Brysselin osallistuakseni ylimääräiseen Eurooppa-neuvostoon. Ja aivan kuten Jean-Claude sanoi, odotamme, että Kreikka nyt tuo pöydälle konkreettisen suunnitelman ja vision siitä, kuinka Euroopan unioni ja Kreikka voisivat yhdessä ratkaista tilanteen. Jos ajattelen tapaa, jolla Latvia pääsi kriisin yli, niin on tärkeää, että keskitymme siihen, että kotipesä on kunnossa ennen kuin neuvomme muita ja kaikki pitää tapahtua ajallaan ja eikä saa vitkastella, koska jokainen menetetty hetki tuo lisätappioita näin ollen toivon, että Kreikan uusi valtiovarainministeri ja Kreikan pääministeri ryhtyvät tuumasta toimeen ja tuovat rakentavia ehdotuksia tänä päivänä neuvottelupöydälle. Lopuksi haluaisin vielä kerran kiittää Euroopan parlamenttia ja Euroopan komissiota hyvästä yhteistyöstä. Me yhdessä onnistuimme löytämään ratkaisuja Eurooppaa koetteleviin haasteisiin ja toivon, että Euroopan unioni tutustui meihin hyvin tämän kuuden kuukauden aikana. Me olemme kyvykäs pieni maa Pohjois-Euroopasta, joka on avoin ja aktiivinen. Kiitos kaikille ja nähdään taas. Vielen Dank, Frau Straujuma, meine Damen und Paljon kiitoksia, Rova Straujuma. Hyvät naiset ja herrat, kollega Gletsos pyysi, että hän saisi puheenvuoron, koska tämä on hänen viimeinen täysistuntonsa. Siksi olen sitä mieltä, että herra Gletsoselle meidän täytyy antaa puheenvuoro. Hän haluaa henkilökohtaisen lausunnon tehdä. Roton men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 vanhan Kreikan, antiikin Kreikan arvot pitää pitää mielessä. Ja tässä kyse nyt on, on taistelu, jättien taistelu tuolla Ateenassa. Ja minä tässä siteerasin näitä asioita antiikin Kreikaksi, eh, jota ehkä tässä tulkauksessa ei tullut oikein läpi ja haluaisin myös latinaksi siteerata. Tiedän, että puhemies Schulz tuntee myös latinaa. Niin, vapaa kansalainen on kaiken ytimessä ja Latvian puheenjohtaja, puheenjohtaja valtion puhe juuri korosti tätä vapautta ja, ja halua uudistuksiin. Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt der Bericht von Herrn Lange.